Tämän istunnon pöytäkirja toimitetaan parlamentille tutkittavaksi seuraavan äh, istunnon alussa, ja jollei niitä vastaavalla väitteitä tule, niin se, nämä hyväksytyt päätösosat toimistetaan sitten asianomaisille henkilöille. Istunto, Euroopan parlamentin istunto keskeytetään